kaikki kollegat, kiitos, että olette läsnä. Maanantaisin se ei aina ole ihan itsestään selvää, mutta meillä on kolmen tunnin itrevaliokunnan kokous edessämme. Oletteko te valmiita? Selvä. Henna tuolta huuteli, että kyllä. No niin, hyvät ystävät. Siirtykäämme esityslistaan kohta numero yksi. Jos ei kenellä ole mitään sanomista, niin esityslista hyväksytään. En näe enkä kuule mitään kommentteja. Ja sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla ei ole mitään ilmoituksia. Joten siirrymme suoraan kohtaan numero kolme. Väliaikainen mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021-2027 parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Ja me haluamme keskustella tästä lausuntoluonnoksesta. Minä olen esittelijä ja täällä on muutama varjoesittelijäkin paikalla. Ja haluaisin sanoa, että meillä on yli 30 minuuttia aikaa tähän keskusteluun. Katsotaan, tarvitsemmeko näin pitkää keskustelua. Sovimme koordinaattoreiden ja varjoesittelijöiden kesken kannastamme ITRE-valiokuntana. Ja haluaisin vielä painottaa, että haluaisin kolme erityistä asiaa. Meidän täytyy sopia selkeästä metodologista, kun esitellään lukuja, jotka liittyisivät kiinteisiin hintoihin. Ja tässä olemme samaa mieltä budjettivaliokunnan kollegoiden kanssa. Tätä kautta voimme antaa selkeämmän viestin ja välttää manipulointeja. Ja me haluamme myös äh, pitää kiinni äh, laillisesti sitovasta äh, välikauden arvioinnista Euroopan parlamentin kanssa. Ja sitten erityisohjelmat vielä. Horisontti Euroopan horisontti, Eurooppa, meidän ehdotuksemme oli 120 miljardia ja siitä pidämme kiinni. EU Invest, sen pitäisi olla horisont Euroopan huipulla ja se on myös meidän ehdotuksemme. Ja haluaisimme painottaa sitä jälleen kerran. Verkkojen Eurooppa-väline ja synergia, edut, kuuteen väliarvioinnissa todetaan. Ja sen lisäksi tarvitsemme lisävaroja, jotka on tarkoitettu täysin hiilintensiivisille alueille energiasiirtymärahaston perustamista varten. Tarkistusten määräaika on 13. syyskuuta kello 12. Ja muutamia ajatuksia meidän valiokuntamme yleisestä näkemyksestä. budjetin suhteen. Me haluaisimme äänestää ITRessä 9. lokakuuta, mutta koordinaatio, meidän täytyy tehdä yhteistyötä budjettivaliokunnan kanssa ja meidän kollegamme budjet, äh, valio, budjettivaliokunnasta ehdottavat, että määrittelisimme eksplisiittiset luvut näihin rahoituskuoriin eri 2021-2027 ohjelmiin, joka olisi tavallaan monivuotisen rahoituskehyksen lukujen tekninen tulkinta tai määritelmä. Ja nämä sitten otettaisiin mukaan tähän väliaikaiseen raporttiin samoin kuin tulevaan lainsäädäntömietintöön, jos tässä on ongelmia. Tämä oli se, mitä budjettivaliokunnan kollegat eh, ehdottavat ja tarkoitus oli, että sopisimme yleisellä kannalla parlamentin kannasta ja koko tästä rahoitussummasta ja sitten työstää lainsäädäntömietintö erityisongelmia käsitellen. Ja pyysinkin, että meidän MMF-kollegamme reagoisivat tähän budjettivaliokunnan ehdotukseen, joten pyytäisin, että te esittelijöinä reagoisitte tähän. Ja teidän palautteenne pohjalta valmistelemme sitten vastauksemme. ITREN lausunnonlaatijana minä tulen koordinoimaan jatkossakin työtämme budjettivaliokunnan MFF-esittelijöiden väliaikaisen mietinnön parissa. Joten minä olen yhteydessä budjettivaliokunnan kollegoihin, mutta erityisesti myös kaikkiin varjoesittelijöihin. No niin, nyt sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Edustaja Geier SNDstä, olkaa hyvä. Danke, president. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin teitä ensin tästä lausuntoluonnoksesta, joka äh, on meillä keskusteluperustajana ja voimme sen kanssa elää. Toki nämä tärkeät painopisteet, mitä mainitsette, voin ehdottomasti jakaa ne kanssanne. Ja mitä tulee näihin uusiin aloitteisiin, niin äh, ne täytyy varustaa myös uusilla varoilla. Tai sitten jäsenvaltioiden tulisi kertoa, mihin alo- Mit, mitä, mistä aloitteista jäsenvaltiot tulevaisuudessa voivat luopua? Horisontti on ollut menestyksekäs ohjelma ja jäsenvaltiot äh, ovat äh, käyttäneet sitä tavallaan tällaisena Euroopan unionin äh, käyntikorttina tai mainoksena. Ja se on luonut hyvin paljon eurooppalaista lisäarvoa. Euroopan taloudelle ja tiedeyhteisölle ajatellen tulevaisuuden haasteita ja, ja horisontti on meitä siihen valmistanut. Ja näin tämän tulee jatkossakin olla ja sen vuoksi olen kanssanne täysin samaa mieltä, että me tarvitsemme uusia varoja, meidän tulee niitä vaatia ja niin, että me voimme huomioida kiinteisiin hintoihin perustuvan menetelmän lukujen esittämiseen. Ja me olemme välillä joutuneet tulkitsemaan hyvin paljon sitä, että mitä komissio oikeastaan ehdottaa, koska se on käyttänyt nominaalihintoja eikä kiinteitä hintoja. Ja silloin on, tämä ei ole niinkään läpinäkyvää, jos ei käytetä kiinteitä hintoja. Enemmän varoja Horisontti Euroopalle, toki minä ja minun ryhmäni, me tulemme tukemaan tätä 21 miljardia seuraavalle jaksolle. Ja meidän mielestämme se on välttämätöntä, jotta me voisimme vastata näihin globaaleisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen. Meille on myös hyvin tärkeää, se, että pidämme selkeän jaon sotilaallisten ja äh, siviiliohjelmien välillä. Äh, puolustusrahasto on tässä hieman minusta vaara, koska meidän mielestämme horisontin täytyy pysyä siviiliohjelmana. Äh, ja jos sitten on sellaista poliittista halua, niin että, että perustettaisiin tällainen eurooppalainen puolustusrahasto, niin silloin äh, se, siihen täytyy löytyä muut varat muualta. Ja meidän mielestämme se on pidettävä selkeästi erillään horisontista. Sitten minä olen tehnyt muutaman tarkistuksenkin ja niissä ehdotan, että tarvitaan välttämättömästi tarvittavasti äh, rahoja tiettyihin yksittäisiin äh, ohjelmiin ja ajattelen tässä Eh, esimerkiksi Digital Europe ja eh, PK-yritysohjelma. Pyytäisin sinua eh, lopettamaan, tai keskeytän sinut, tai no ehkä pari kolme lausetta vielä. Ja, das, äh, manchmal, lieber Herr Busek, ist... Niin arvon puheenjohtaja Busek, välillä politiikka on aika hankalaa ja silloin täytyy saada puhua hieman kauemmin. Mutta noudatan teidän ystävällistä kehotustanne puhua lyhykäisesti. Sitten otan vielä esiin asian, joka mielestäni on tärkeää. No, se, että ilmastonvastainen taist- muutoksen vastainen taistelu saa tarpeeksi, tarpeeksi rahaa ja että uskon, että nämä muutamat poliittiset ongelmat, joista olemme aikaisemmin puhuneet, kuten lisää varoja uudistuville energioille ja muuta, että se täytyisi huomioida. Ja kiitos kärsivällisyydestä. Uh, thank you. Thank you. Kiitos. Kiitokset teidän huomioistanne. Me odotamme tarkistuksia teiltä ja teidän ehdotuksianne tarkistusten muodossa. Sitten ECR. Pan professor nie mógł do nas dojechać, wobec tego proszę pana kolegę Czesława. Niin, äh, ECRn edustaja ei päässyt paikalle ja sen vuoksi Chesakot käyttää puheenvuoron. Niin Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saan käyttää puheenvuoron. Kuten aivan oikein sanoitte, niin minä olen täällä nyt Vanskin puolesta ja puhun siis hänen sijastaan, koska hän ei tänään päässyt paikalle. Haluaisin kilttää teitä hänen puolestaan tästä lausuntoluonnoksesta. Ja ITRE-budjetin osalta on hyvin tärkeää huomioida nämä asiat, etenkin kun ajatellaan budjettileikkauksia. ITRE-valiokunnalla on todella tärkeä merkitys, kun pyritään täyttämään tietyt yhteiskunnalliset tarpeet, ja se täytyy myös, sen täytyy myös näkyä budjetissa. Ensimmäinen huomioni koskee tätä mm, energiasiirtymärahastoa, kun puhutaan näistä voimaloista ja niiden, niitä koskevasta siirtymästä. Tarvitaan investointeja alueille, joihin energiamarkkinoiden siirtymän seuraukset erityisesti osuvat. Meidän täytyy huomioida tasapaino työmarkkinoilla, on suojeltava työpaikkoja ja luoda uusia työpaikkoja tällaisille alueille. Ja meidän pitää toimia kunnianhimoisesti uuden monivuotisen rahoituskehyksen alalla. Haluaisin myös painottaa sitä, että meidän pitää kiinnittää huomiota erityisesti energiaturvallisuuteen. Sitä ei ole otettu huomioon verkkojen Eurooppa-välineessä. Ja tätäkin varten pitäisi olla rahastoja, kun nyt ajatellaan tärkeintä infrastruktuuria ja tulevia budjettileikkauksia. Määrärahoja pitää voida siirtää eri rahastojen välillä. Jäsenvaltiot voivat tehdä näin ja me olemme tyytyväisiä siihen, että tätä alaa säännellään. Kiitos oikein paljon. Te puhuitte varjoesittelijänne puolesta. Kiitokset siitä. Seuraavaksi edustaja Viirink Alden nimissä. Dank voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Minun ryhmäni on sitä mieltä, että meidän täytyy pyrkiä tähän 120 miljardin eh, horisontille. Se on hyvin tärkeää, koska tutkimus ja innovaatio johtavat siihen, että me pysymme kilpailukykyisenä Euroopassa ja sillä tavalla me voimme palvella eurooppalaisia kansalaisia ja huolehtia siitä, että meillä on tarpeeksi töitä. MMF on kokonaisbudjetti ja siinä on käsitelty eri aiheita, mutta me emme saa puhua vain energiasta ja ilmastosta. Meidän täytyy nähdä tämä laajemmin. On muitakin alueita, jotka ovat hyvin tärkeitä ihmisille täällä Euroopan unionissa ja unionin ulkopuolella. Sen lisäksi poliittiset päätökset on tehtävä säätiöissä tai näissä rahastoista, ei MFFssä. Ja sitten täytyy olla erityisbudjetit erityishaasteille ja se voidaan sitten hoitaa näiden rahastojen kautta. Siinä oikeastaan tämä minun lyhykäinen koosteeni, niin mitä halusin sanoa. Kiitos. Thank you very much, madam. Kiitos. Edustaja Sakorafa edustaa GUE. Olkaa hyvä. Kiitos paljon tästä välikauden väliään arviosta. Se on erittäin hyvin raamitettu ja minä haluaisin ottaa tässä esille – ne kohdat, joissa on yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia minun mielestäni suhteessa tähän mietintöön. Minä haluaisin ajatella niin, että tämä ohjelma ei olisi vaikea neuvottelujen kannalta. Sehän on meidän tarkoituksenamme parlamentissa neuvottelut pitäisi saada nopeasti päätökseen, eikä siinä saisi jäädä siihen tilanteeseen, että pysymme melkein entisessä tilanteessa. Sen takia me pyydämme tähän li- lisää ja sen takia parlamentti ei saa olla liian varovainen. Meidän pitää tajuta olemassa olevien haasteiden suuruus, mikä on EUn investointiluonne ja kuinka paljon sillä on reaktiokapasiteettia. Jos me ajattelemme budjettia tulevalle kaudelle 2021-2027, niin ei se vasta edes 1,3 prosenttia Euroopan BKTstä. Jos me lähdemme vähentämään budjettia, niin silloin EU tulee kärsimään siitä kun sen pitää vastata suuriin haasteisiin, eikä se voi vastata sille kuuluvaan rooliin. Tässä on hyvin tärkeitä asioita parlamentin kannalta. Parlamentti on demokraattisesti valittu elin ja sen takia meillä pitää olla tärkeä rooli kaikissa neuvottelujen vaiheissa, hyväksymisessä myös, kun arvioidaan ja tehdään jälkikäteisvalvontaa ja, ja budjetin käytön tarkastelua. Sen takia ei voi parlamenttia ei voi jättää huomioimatta. Se on meille erittäin tärkeää, jos ajattelemme demokratian vajetta ja sen tilaa tällä hetkellä Euroopassa komission pitäisi tehdä arvio siitä, miten ohjelmakauden ohjelmia on sovellettu. Ja meidän täytyy ajatella myös vuoden 2021-2027 kautta. Ja sen takia meidän pitäisi korjata joitakin menettelytapoja samalla tavalla myös noudattaa parlamentin sille kuuluvaa roolia. Hyvä puhun ja puheenjohtaja haluaisin muistuttaa, että minun ryhmälleni GUE NGLlle tärkeintä ovat politiikat, joita olemme täällä itse valinneet, että niitä sovelletaan asianmukaisesti ja valvotaan myös niiden seurantaa ja toteutumista. Me haluamme ensinnäkin, me ajattelemme ensisijaisesti kansalaisia, kasvua ja työllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja me haluamme vaurautta kaikille. Me haluamme lopettaa sen olemassa olevan kahtia jakautumisen, ei olisi mitään kuilua enää. Meillä, meillä on hyviä varoja budjetissa, niitä pitää hallinnoida hyvin, meidän pitää valvoa siten, että me, että emme loitontuisi liian kauan, kauaksi perusperiaatteitaisi, perusperiaatteistamme, enkä me antaisi liikaa jalansilaa uusliberalismille ja kirjallisäästöpolitiikalle. Meidän pitää politiikassa ajatella yhteistä hyvää, eikä EU saa lähteä militarisoitumaan. Me rakennamme Eurooppaa kansalaisille ja näissä puitteissa olen tehnyt myös tar- tarkistuksen. The next Kiitokset. Seuraava kollega Saudargas, olkaa hyvä. Thank you, President. Very briefly. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti sanon vain, että tuen tätä mietintöä täysin. Ehkä yhtä kohtaa lukuun ottamatta, ei varmaankaan yllättävää. Täällä on 552 miljoonaa ja tällä hetkellä hanke, Lankinan hanke, on hyvin mm, hankalassa vaiheessa. Siellä ollaan nyt Tchernobyl-voimalan tyyppistä reaktoria ollaan haja- nyt purkamassa. Ja tämä on yksi hanke tai yksi tällainen työn osa. Minulla on kyllä laskelmatkin, mutta ei se nyt ole pointtina tässä. 20 vuotta vuotta sitten aloitin neuvottelut liittyen tähän reaktoriin Vanderburgin kanssa, ja tämä on todella vaarallinen hanke. Meidän on täytettävä tämä ohjelma. We count on your, on your amendment. Ja odotan teiltä tarkistusta. Se on hyvin tärkeää, että teette tästä tarkistuksen ja yritämme ottaa sen huomioon, mutta emme voi toki luvata, että kaikki otetaan huomioon. Seuraava puhuja, kollega Paul Ryvich. Onkohan vielä joukossa? No tietenkin. Odotamme muutaman sekunnin, ei mitään ongelmaa. Yes, thank you, uh, Mr. President. Uh, you know, signing is... Uh... Kiitos puheenjohtaja. raha pistää maailman pyörimään ja siksi on hyvin tärkeää äh, sanoa, että me saimme hyvän mietinnön Pascal Lamilta ja hänen tiimiltään. Pascal Lami kertoi meille, että meillä on kolme vaihtoehtoa. Yksi on se, että jatkamme kuten tähän asti tai me rakennamme tähän 15 prosenttia lisää, tai lisäämme 15 prosenttia, mutta pas, parasta BKTlle ja töille olisi tämä meidän ehdottamamme 160 miljardia, joka olisi välttämätöntä, jotta saataisiin parhaat tulokset meidän kansalaisillemme. Joten tuen kollegani Nikka, me tarvitsemme ainakin tämän rajan, punaisen rajan, joka on ehdottomasti tämä 120. Kaikki sen ylitse on ihan kiva lisä. Mutta on tärkeää, että meillä on tämä nopea vaihtoehto ja, ja 120 miljardia on välttämätöntä. Ja sitten jos me tarvitsemme jotakin sotilaallisiin toimintaan tai muuhun, se ei toki, jos tulee rahaa muualta, mutta sitä ei saa vähentää tästä 120. And, uh, I would like... Kiitos. Ja sitten komissio. Thank you, Mr. Chair. I'm, I'm... Kiitos puheenjohtaja olen täällä, mutta me nyt lähinnä kuuntelimme ja odotamme itse mietintöä. Selvä. Hyvä, kiitos. Kiitos, että olette joukossamme. No niin, hyvät kollegat, kiitos teidän ystävällisestä tuestanne. Te ymmärsin näin, että teillä saattaa olla muutamia tärkeitä asioita ja olen valmiita keskustelemaan niistä. Sitten äänestämme, kuten sanoin, 9. lokakuuta ja tarkistusten määräaika on tämän viikon torstai, torstai, muistakaa tämä. Ja mietimme sitten joustavalla tavalla, mitä me voimme tukea ITRE-valiokunnan taholta ja mitä konkreettisia asioita, mitä, joita täällä itse juuri esititte. Kiitokset. Ja sitten voimme varmaankin siirtyä kohtaan numero neljä esityslistallamme. Kuten te tiedätte, tämä on myös hyvin tärkeä asia, ei ainoastaan ITRE-valiokunnan kannalta, vaan koko Euroopan parlamentin ja unionin ja jäsenvaltioiden kannalta. Eli kysymys on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetut, asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta Euroopan horisontti ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä. Meidän esittelijämme on kollega Dan Nika. Ja käsittelemme tämän yhdessä kohdan numero viisi kanssa – joka on siis ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Euroopan horisontti täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta. Ja meidän esittelijämme on kollega Christian Elä. Te tiedätte, että meidän vastuumme, meidän vastuullamme ovat nämä puiteohjelmat ja ITRE on vastuuvaliokunta näissä kahdessa asiassa, jotka muodostavat tämän koko ehdotuksen. Ja molemmat esittelijät ovat nähneet valtavasti vaivaa ja ponnistelleet että saadakseen aikaan mietintöluonnoksen, joka olisi vielä mahdollisimman lyhyt. Muistanette varmaankin, että siinä oli vain, tämä oli saatava aikaiseksi ennen kesätaukoa niin, että me ehdimme vielä hyväksyä tämän tällä lainsäädäntökaudella ja että ehdimme saada sen äh, molemmat mietinnöt, äh, mietintöluonnokset äh, käännettäväksi ennen lomia. Tarkistusten määräaika oli 6. syyskuuta. Ja sen vuoksi tämä keskustelu on nyt äh, mahdollisuus esittelijöille selittää kantojaan yksityiskohtaisemmin ja muille jäsenille myös mahdollisuus keskustella tekemistään tarkistuksista. Ja kuten tavallista, meillä on yli 3000 tarkistusta, mikä on aika tyypillistä. on tärkeää, että pidämme aikataulusta kiinni nyt niin, että kykenemme viemään tämän asian päätökseen mahdollisimman nopeasti. Se on välttämätöntä ja meidän täytyisi sitten voida käynnistää neuvottelut tammikuussa tai mahdollisesti jopa joulukuussa. Ensimmäinen ehdotus neuvotteluajakohdaksi on joulukuu, joten katsotaan nyt saavutammeko tätä. Nyt haluaisin sitten pyytää esittelijöitä. Ensin Danika, Olkaa hyvä kollega. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, niin ei ollut kovin yksinkertaista laatia kuukaudessa lausuntoa tai mietintöä uh, Euroopan horisonttiohjelmasta. Se oli todella vaativa tehtävä ja olen iloinen, että tuimme komissiota. Komission tuella pääsimme monesta eri vaiheesta läpi. Kiitän pääsihteeriä ja monetaa ja muita, jotka myös ovat auttaneet. Ja Bukarestissa järjestimme konferenssin ja senkin ansiosta eh, olemme voineet parha- paremmin ymmärtää eh, asioita, jotka jotka oli muutettava verrattuna Horisontti 2020 ohjelmaan nähden. Pitää olla yksinkertaisempia ja helppokäyttöisempiä ohjelmia ja myös osallistuvuutta täytyy parantaa. Täytyy muuttaa jotakin rakenteessa verrattuna horisontti 2020. Periaatteessa samasta rakenteesta on pidetty kiinni, mutta kuitenkaan nämä pilarit, kakkos- ja kolmospilarit eivät ole aivan selkeitä. Samanaikaisesti Euroopan innovaationeuvosto on tässä uutena ajatuksena ja se on mielestäni hyvä ajatus, mutta on paremmin määritettävä, mitkä sen tehtävät ovat – koska sille on tarkoitus kohdentaa melko merkittävä osa määrärahoista. Ja monet sidosryhmät ovat puhuneet tästä asiasta ja aion myös puuttua siihen mietinnössä. Tietojen mukaan Horisontti 2020 ohjelmassa oli vain rajallinen määrä eri aloitteista tai hankkeista saatiin toteutettua. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä. Meillä on ollut hyviä kokouksia ja avustajien ja varjoesittelijöiden kanssa olemme pyrkineet saamaan mahdollisimman kattavasti eri ideat mukaan. Sellaiset ehdotukset, jotka voisivat saada taakseen parlamentinkin tuen ja toivottavasti myös sitten vastaamme saatuihin pyyntöihin. Tuemme 120 miljardin euron ehdotusta. Ja perus- ja yhteistyötutkimus on tärkeää, sillä pitää tukea kaikkia alalla myös tällainen perustutkimus ja huippututkimus ovat hyvin tärkeitä asioita ja kansainvälisten kumppanuuksien alalla tarvitaan lisää selkeyttä. Sitten tarvitaan selkeitä sääntöjä valintamenettelyyn. Myös teollisia tekijänoikeussääntöjä on vähän yksinkertaistettava jotta voidaan paremmin hyödyntää EUn rahoittamaa tutkimusta. Tarvitaan uusia osallistujia ja nämä osallistujat tarvitsevat neuvoa muun muassa teollisia tekijänoikeuksien alalla. Ja viidenneksi on paremmin hyödynnettävä näitä EUn rahoittamia ohjelmia. Olemme, teemme EUssa todella hyvää tulosta tieteellisen tutkimuksen alalla. Mutta sitten kun näitä tuloksia pitäisi kaupallisesti hyödyntää, niin olemme jäljessä tärkeimpiä kansainvälisiä kilpailijoitamme ja, ja siksi olen ehdottanut sitä, että pitäisi todella voida maksimoida näiden tutkimushankkeiden vaikutus ja kansalaisten pitäisi saada siitä. Se tapahtuu, kun hyödynnetään näitä tuloksia. Ja kansalaisten pitäisi myös hyötyä näistä asioista. Ja on hyvin tärkeää lisätä synergiaetuja tätä varten. Tarvitaan erilaisia rahoitusvälineitä, niitä on yhdisteltävä. On oltava yhdet säännöt tätä varten ja lisäksi tällaista osaamista tai huippuosaamismerkkijärjestelmää on laajennettava niin, että se kattaa tämän koko ohjelman. Alkuvaiheen jälkeen pitäisi myös ottaa erilaiset kumppanuustahot tai toteuttamistahot tähän paremmin mukaan. Lisäksi tarvitaan samaa palkkaa samoista samasta työstä, eli samapalkkaisuus ja yhdenvertainen kohtelu ovat avainasioita, ja EUn budjetista rahoitetuissa ohjelmissa näin on tehtävä ja tällöin pitää laskea palkat saman yleisen algoritmin avulla niin, että kaikki, jotka ovat mukana puiteohjelmassa, niin saavat samantasoisen palkan riippumatta siitä, missä tutkimus tehdään tai mistä maasta tutkijat ovat lähtöisin. Ja sitten täytyy nämä tutkijoiden urakehitykset määrittää myös. Sitten kohta yhdeksän täytyy suorittaa ulkopuolisten tekemä arviointi. Tämä voisi vähän lisätä sidosryhmien ja muiden luottamusta tätä ohjelmaa kontaan ja myöskin anonyymisti pitäisi ehdotukset tehdä ja arvioida. Sitten tällainen puiteohjelma, jossa on tietyt summat, ne pitää arvioida kahdessa vaiheessa. Tarvitaan keskinäistä luottamusta ja siksi kaikki nämä täytyy tehdä normaalien tilinpitovelvoitteiden puitteissa. EUn täytyy myös voida maksimoida tutkimus- ja innovointipotentiaalinsa ja siksi pitää myös hieman tasata eroja eri jäsenvaltioiden välillä. EU-15 on noin 87,2 prosenttia ja sitten taas EU-13 edustaa vain 4 prosenttia ja assosiaatiomaat 7 prosenttia tästä. Mielestäni nämä luvut puhuvat puolestaan. Ja EUn houkuttavuutta on myös lisättävä. Horisontti Eurooppa-ohjelman onnistuminen riippuu siitä, kuinka paljon saamme houkuteltua tutkijoita tänne. Ja sellaiset hankkeet, joihin saadaan tutkijoita ja yrityksiä kolmansista maista, niille täytyisi antaa taloudellisia kannustimia. Sitten on otettava huomioon vielä Brexit, yhdistynyt kuningaskunta, jäsenvaltio. Mutta ei ole nyt olemassa mitään muuta kategoriaa tai kohtaa, joihin yhdistynyt kuningaskunta oikeastaan kuuluisi. Tällä hetkellä se on EU 28 mukana. Ja nyt mitä muita vaihtoehtoja sitten on olemassa neuvotteluissa? Tätä ei ole nyt mainittu lainkaan mietinnössä. Jotkut kollegat ovat myös ajatelleet, että 12 artikla tai 12 kohta liittyisi yhdistyneeseen kuningaskuntaan, mutta ei se koskee Uutta-Seelantia ja Etelä-Koreaa. Haluaisin myös kiittää kaikkia tahoja. Thank you, Kiitos, hyvä kollega. Nyt pyytäisin varjoesittelijöitä ei, anteeksi, anteeksi. Niin, Christian Eiler ensin, mutta ei varjoesittelijänä, vaan esittelijänä. jossa on kysymys täytäntöönpano-ohjelmasta. Olkaa hyvä. Um, I, my... Kiitos. Ajattelin aloittaa tällaisesta menettelytapakysymyksestä. kysymyksestä Kesän aikana kaikki muu paitsi se, mitä neuvosto kertoi meille kesän aluksi, niin silloinhan komis, eh, neuvosto mietti, että onko tässä äh, yhteispäätösmenettelymahdollisuus vai ei, koska tässähän on kaksi erityisohjelmaa. Tässä on täytäntöönpano-ohjelma ja sitten on, on, on tämä toinen puiteohjelma. Komissio päätti ihan hyvistä syistä äh, pitää nämä erillään. Nyt meillä on niin, että meillä on kaksi mietintöä, mutta säännöt ovat äh, tässä mm, päämietinnössä oikeastaan, eikä neuvostolla ole mitään syytä kyseenalaistaa tätä. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että komissio pitää kiinni oikeudellisesta kannastansa, mutta kaikki ne argumentit, äh, joita on esitetty, ovat kuitenkin hyvin ongelmallisia, koska se osoittaa, että neuvostolla ei ole halukkuutta tehokkuutta viedä tätä lävitse nopealla menettelyllä. Ja jos me sitten joudumme tässä toimielinten väliseen, välisiin kiistoihin, niin eihän se ole se kuva, jonka me haluamme antaa maailmalle siitä, että miten me käsittelemme sitä, että innovaatio on työpaikkojen luomisen moottori. me muutenkin elämme tässä nyt hieman hankalia aikoja ja esimerkiksi tutkimuksen, vapaan, tut, vapaata tutkimusta on jo rajoitettu USAssa puhumattakaan nyt Kiinasta ja Venäjästä, joten ei nyt lähdetä ää, äh, tarttumaan lillukan varsiin ja, ja vääntämään kättä toimielinten kesken. Sitten myös tämä, mitä täällä jo on sanottu minusta, vuosien aikana on ollut yhteinen sopimus siitä, että tämä itse ohjelma ja puolustus ovat erillään. Eli teknisesti meillä on erityinen ohjelma johtuen enemmän ehkäpä oikeudellista syistä. Ja minusta meidän pitää pitää kiinni tästä selkeästä erosta. Sitten yhteisesti ollaan oltu yleisesti samaa mieltä siitä, että parlamentin intresseissä olisi vahvistaa pk-yritysten roolia. Ja minusta on äh, hyvin positiivista, että molemmat esittelijät haluavat vahvistaa tätä pk-ideaa ja sitä meidän tulisi tarkastella enemmän äh, samoin kuin myös äh, muut edunsaajat. Ja laajentumisesta on myös puhuttu. laajenemisohjelmaa hän ei ainakaan komissio eikä neuvosto ole halunnut edes käsitellä tai rahoista. Se, mikä on tärkeää, on myös ymmärtää, jos me haluamme hoitaa tämän, niin sitä ei voida tehdä tutkimusohjelman varoista. Tässä on kysymys huippuosaamisesta ja on erittäin tärkeää, että ottaisimme yhteyttä kollegoihimme rakennerahastoissa niin, että kaikki meidän ponnistelumme näissä ohjelmissa heijastuisivat myös muihin. Yksinkertainen esimerkki. Ei ole mitään järkeä, että meillä on jotain uusia määritelmiä, kuten esimerkiksi äh, osaamisen, äh, huippuosaamisen katto, ja että meidän osaaminen on superhyvää, mutta sille ei ole rahaa ja sitten ne lähetetään rakennerahastoihin, mutta rakennerahasto ei pysty tätä rahoittamaan, joten meidän täytyy luoda linkki tutkimusohjelmien ja rakennerahastojen välillä. Muuten me emme saa tarpeeksi vipuvaikutusta niin, että voisimme hoitaa tätä asiaa kunnolla. Meidän täytyy katsoa myös tarkemmin, tämä liittyy kansainvälisyyteen, Mm, olen samaa mieltä Nikan kanssa siitä, että tätä täytyy tarkastella lähemmin. Mutta meidän täytyy välttää sitä tai mitään sellaista, joka liittyy tällaiseen globaaliin toimintaan, että me lähtisimme tähän Europe First, Eurooppa ensin lähestymistapaan. Vapaus on se, että olemme avoimia myös maailmaan ja se on osa Euroopan oikeutusta. Varsinkin nyt, kun Kiina on muuttumassa nationalistisemmaksi, samoin Venäjä. Ja sitten meillä on Amerikan presidentti, joka höpäjää siitä, että ilmaston tutkiminen ei ole mitään tutkimusta, vaan se on ihan kuin nukeilla leikkisiä pelleillisiä. Joten meidän täytyy nähdä meidän roolimme maailman sellaisena osana, jossa me olemme avoimia, emmekä määrittele kaikkea vain omasta näkökulmastamme, koska ilmastotutkimus on globaali haaste – ja jos se tehdään vain äh, yksipuolisesti, niin se ei välttämättä toimi. Eli meidän ei tule olla naiveja sen suhteen, miten me käytämme rahojamme, mutta kuitenkin meidän, jos me näemme tutkimusta jossain muualla päin maailmaa, joka tukee meidän tutkimustamme, niin, niin, niin äh, kahden välinenkin toiminta, siihen täytyy olla avoimena. Mitä tulee sitten neuvoston suunnitteluun, se vaikuttaa hyvin eksoottiselta. Meistä komission ehdotus siitä, että annetaan meille enemmän aikaa miettiä, se on parempi ja niin, että myös sidosryhmät ja kansalaisjärjestöt voivat toimia. Mutta tämän täytyy kuitenkin olla säädös. Mitä tulee missioihin, niitä pitäisi muotoilla hieman enemmän. Meillä täytyisi olla hieman mukaan ottavammat johtokunnat ja, ja meidän täytyy lähteä käsittelemään pari vuotta ennen ohjelman loppumista seuraavien esittämistä. Sitten äh, meidän täytyy huolehtia jatkuvuudesta, vaikka samanaikaisesti luonnollisesti täytyy koko ajan tehdä arviointia. Sitten kysymys, pitäisikö laajentaa vai rajata rahoitusvälineiden käyttöä. Katsotaan, mitä tämä konsultointi kierros antaa, mutta tämä pitäisi olla delegoitussäädös. Luova teollisuus on uusi asia, mutta tästä koko parlamentti on lähes samaa mieltä, koska tämä on uusi moottori Euroopan taloudessa. Jos ajatellaan esimerkiksi tekoälyä, niin siinähän on nimenomaan yksi tavallaan uusi tällainen eteenpäin vievä voima – meidän pitäisi hieman katsoa tätä konseptia ja sitä pitäisi vahvistaa myös innovaationeuvostossa, mutta tämä voisi olla hyvä. Sukupuoliasioissa meidän ei tule keskittyä vain sen mainitsemiseen 182 kertaa, kuten teimme viimeksi. On tärkeää, että me annamme selkeän edun Marie Curie-ohjelmassa esimerkiksi jos perhetilanne muuttuu ja niin edelleen. Se auttaa paljon enemmän kuin että me vain hoemme 182 kertaa sukupuolisanaa. Mitä tulee tähän nopeaan linjaan, se on se, mikä on tärkeää tänä päivänä. Me olemme liian hitaita. Me olemme siis ottaneet nyt käyttöön tässä tällaisen uuden innovoivan välineen, tällaisen nopeamman reitin. Ja sitten EISEssä, innovaationeuvostossa, sitä meidän täytyy hieman selkeyttää, eli tehdä selkeä ero kohderyhmien ja tarpeiden välillä ja se, mitenkä sitten otetaan käyttöön näitä erilaisia aputukivälineitä ja lainoja ynnä muuta. Mutta Edellinen ohjelma oli eh, tuskallisen eh, hidas, joten meidän täytyy nyt eh, kehittää tällaisia innovatiivisia paketteja ja indikaattoreita niille. Eli jos haluaa tehdä jotakin, niin silloin näiden välineiden täytyy olla joustavia ja nopeita ja nopeasti arvioitavissa – ja sen lisäksi täytyy tehdä hyvää yhteistyötä innovaatio- ja teknologiainstituutin ja innovaationeuvoston välillä. Ja meidän tulee myös määritellä ne välineet, joilla käsitellään esimerkiksi riskirahoitusta riski, hieman suuremman riskin ohjelmissa. Sitten ihan muutama asia vielä meillä täytyy olla avoin tiedepilvi. Me olemme puhuneet tästä jo kymmenen vuotta ja sille täytyy myös olla budjetti ja tavoite, koska se käynnistetään. No sitten mitä tulee klustereihin energiasta, me olimme samaa mieltä siitä, mitä täällä on aikaisemminkin otettu esiin. Ja jos katsotaan nimenomaan näitä täytäntöönpanokeinoja, ei meidän tule tarkastella vain energian tuotantoa, vaan myös täytäntöönpano- ja valmistuspuolta. Ja meidän tulisi keskittyä myös teollisuuslaitoksiin – koska meidän täytyy myös auttaa teollisuutta sopeutumaan. Me haluamme erillisen ohjelman turvallisuudelle ja tässä SSHssa meillä täytyisi olla kunnon oma ohjelma. Sen lisäksi me olemme vaatineet tiedeneuvostoa, jotta voisimme sitä kautta koordinoida Eurooppaa paremmin. Meillä on 1800 tarkistusta Molemmat esittelijät ovat laatineet ainakin parisen sataa tarkistusta mietintöihinsä, eli tässä on paljon tilaa keskusteluun. Meidän täytyy olla nopeita, mutta meidän täytyy myös ymmärtää ja vaatia äh, neuvostoa olemaan blokkaamatta tätä. Meidän täytyy toimia hyvällä tavalla. On se nyt pirusoikoon, jos katsotaan mikä teknologia meillä on tänä päivänä, niin jenkit ovat meitä kaksi vuotta edellä – 2020 eh, jos me odotamme siihen asti, niin me menetämme niin nopeasti tässä. Eh, kaikki innovaatiot muuttuvat. Kiitos. Kiitos kollegat. Tämä oli yli 10 minuuttia, mutta Eiler puhui tässä nyt eh, tavallaan tuplasti sekä esittelijänä että varjoesittelijänä. Nyt sitten kollega Sorinio, joka on täällä on ruisin puolella. Teillä on vain yksi hattu päällä tai istutte vain yhdellä pallilla ja olette erityisohjelmien varjoesittelijä. on ruis. kollega Sorini, olkaa hyvä. President, como referiu. Kiitos paljon puheenjohtaja. Rouva on Ruisi päässyt tulemaan tänne tänä iltana, joten minä, minä kerron teille hänen kommenteistaan. Jo minä olen hyvin pitkälti samoilla linjoilla hänen kanssaan yhdessä. Mehän käsittelemme monia tarkistuksia tähän loistavaan mietintöön. Kiitos paljon, kiitos paljon Dannika ja Christian Ehlerille. Loistavia mietintöjä. Se on. Niiden avulla olemme voineet saada hyvän pohjan työlle. Tämä ohjelma on keskeinen EUn tulevaisuudelle voisinpa sanoa, että koko teknologiselle muutokselle, ja, jota olemme koko ajan seuraamassa. Ensinnäkin haluaisin puhua loistavasta tasapainosta, joka vallitsee näiden mietintöjen välillä. Tässä on kyse eduista, jotka ovat pelissä. Me haluamme saada mahdollisimman suuren hyödyn tästä kansalaisille. Ja haluaisin sanoa ensin ennen kaikkea, että tiede on ennen kaikkea yhteiskunnan palveluksessa. Totta kai siihen pitää silloin käyttää julkisia varoja investointeihin, jotta ihmiset ovat tässä meidän toimintamme keskiössä ja että myös pääsevät hyötymään näiden investointien tuottamista tuloksista. Suunnaton kasvu 120 miljardia budjetissa, kun halutaan luoda uusia instrumentteja PK-yrityksille – se kehittyy myös samanaikaisesti kehityksen kanssa, että halutaan avoin pääsy taata kaikille, että myös tiede on myös avointa kaikille. Tämä teema on tämän viikon aktuelli teema Euroopan parlamentissa. Yksi tärkeistä Tarkentoin on tekijänoikeudet, pääsy dataan. Kaikki nämä ovat keskeisiä teemoja, sen takia tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi antaa yksinoikeuksia tai lisätä rajoituksissa päinvastoin. Meidän pitäisi saada tätä inklusiivisemmaksi. Tämän tarkoituksena on kehittää nuorten motivointia, nuorten tutkijoiden motivoitumista, nuorten uudistajien motivoitumista, me haluamme etsiä uusia kykyjä, me haluamme taata myös sukupuolten välisen tasa-arvon. Synergia löytyy ja se on keskeistä Euroopan horisontille ja alueellisille rahastoille. Myös on haluttu, pyrki, on haluttu pyrkiä vähentämään eroavaisuuksia kehitystasoissa eri alueiden välillä, niiden, jotka ovat enemmän tai vähemmän kehittyneitä. Kuitenkaan ei saa lähteä korostamaan jotakin ehdotusten asianmukaisuutta. Klusterit ovat hyvä esimerkki tästä, ne ovat keskeisiä, kun halutaan ratkaista ratkaisevia asioita kansalaisten kannalla ja jotka voivat myös luoda työllisyyttä. Klusterit ovat tärkeitä terveyspolitiikassa. Senhän kollega toi hyvin esille. Esimerkiksi kun puhuttiin syödään ja verisuonitaudista tai syöpätaudeista, syöpätaudeista puhuttiin sinisestä taloudesta. Euroopan horisontin pitää olla hyvin kytkettynä muihin eu politiikkoihin. Meillähän myös muita mietintöjä. Minä olen laatimassa mietintöjä digitaalisesta Euroopasta, verkkojen Euroopasta. Se on keskeistä, jotta voidaan luoda yhteyksiä infrastruktuurien välillä. Sitten on EU Invest, joka on myös keskeinen. Joka tapauksessa haluamme kaikki integroida keskenään emme luoda liian erillisiä osioita. Meillä pitää olla hyvää kohesiota, hyvää, hyvää yhteyttä. Silloin me voimme myös markkinoida sitä paremmin. Kaiken tämän pitäisi toimia hyvin integroidusti, jotta voisimme paremmin vastata kansalaisten esittämiin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Olen vakuuttunut siitä, että meille meitä odottava haaste on vaikea, mutta kyllä me olemme tilanteen tasalla ja meillä on jo tulos joka tajuaa, kuinka tärkeää tekninen uudistaminen on ja kuinka tärkeä tämä horisontti on meille. Ja nyt me... Będzie e, e, kollega Evgen Toshenovs. Kiitos kollega. Sitten e, seuraava puhuja Sinovski, joka puhuu ECRn puolesta. Olkaa hyvä. Pane Kiitos. Protože tak, jak jste říkal, Kiitos esittelijöille sydämestäni kiitos, koska he ovat joutuneet hyvin suuren painostuksen kohteeksi, kun ajatellaan volyymia ja käytettävissä olevaa aikaa. Minä olen ollut varjoesittelijänä näistä kahdesta asiakirjasta ja pyrin nyt tekemään nopeasti yhteenvedon siitä, mikä meistä tarvitsee suurimman tuen ja, mikä, ja mistä pitää vielä tehdä täsmennyksiä. 120 miljardia ei saa olla paljon, ei saa olla epätasapainoa tutkimuksen ja innovaation välillä. Ne ovat ratkaisevia tekijöitä Euroopan menestyksen kannalta myös kansainvälisessä kilpailukyvyssä. Mitä tulee sitten myös näihin ryhmittymiin, me tuemme erittäin vahvasti tätä ajatusta heti, koska heti kun on ollut erilaisia eriytettyjä lähestymistapoja, niin se on synnyttänyt epämiellyttäviä keskusteluja tutkijoiden tiimeissä ja niin aivan asianmukaisesti, kuten kollega Nika sanoi, meidän pitää löytää yhtenäistetty lähestymistapa, kun on kyse kategorioista, kategorioista ja palkkauksista, jotta ei tule mitään turhaa kateutta. Mitä tulee tähän niin sanottuun whiteningin, äh, asiantuntemus on tärkeää tieteellisessä työssä, mutta todella ratkaisevan tärkeää, mutta toisaalta myös luvut kertovat myös omaa kieltään ja se kertoo suurta, suuresta epätasapainosta siitä, kuinka ohjelmia on lähdetty toteuttamaan. Ehkä pitäisi motivoida vieläkin tiiviimmin tutkimustiimejä osallistumaan näihin ohjelmiin. Mitä kollega Nika sanoi Iso-Britannian kannasta, se on erittäin vaikeaa määritellä, koska neuvottelut ovat vielä meneillään. Me todellakaan tiedä, mihin mihin laatikkoon voisimme laittaa tämän. Mikä se meille Iso-Britannia on vähän erikoistapaus, jos sitä verrataan esimerkiksi Etelä-Koreaan tai Israeliin. Tämän yhteistyön merkitys pitkällä aikavälillä yhdistyneiden kuningaskuntien kanssa edellyttää, että löydämme hyvän tasapainon yhteistyöllemme. Se on hyödyllistä – molemmille osapuolille. Eli on kyse tieteellisestä ohjelmasta, jossa todella on välttämätöntä Brexit-neuvottelujen tiimalta löytää syvä ja, hyvä ja toimiva ratkaisu. Mitä taas Christian Eller sanoi vastikään, meidän pitäisi luetella hyvinkin tyhjentävästi avaruustutkimus joka implisiittisesti kuuluu näihin klustereihin, jotka vallitsevat teollisuuden ja IT-teknologian välillä. Avaruustutkimus on niin, niin tärkeä, niin, niin keskeinen tekijä, että se pitäisi mainita aivan tyhjentävästi, jottei se löytyisi jossakin sivun alalaidassa, koska se ansaitsee isomman tilan ja sijan. Meillä on Core Region in Transition. Tähän me olemme tehneet tarkistuksen, koska tämä ohjelma voisi saada uuden ilmenemismuodon, uuden roolin, jos meillä olisi erilainen lähentymistapa suhteessa energiaan. Nämä ovat keskeisiä elementtejä koko Euroopalle. Tieteellinen työväline, jota todella tarvitsemme, on tärkeää määritellä tässä pilarissa siinä, miten nämä core region alueet on määritelty. Kiitos kollegat, olen erittäin iloinen siitä, että minulle, ole, minulle löytyy näin paljon aikaa myös, että löydämme yhteisen kielen. Madame Biering. Kiitos eh, edustaja Viirink alle nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoitani herra Nikaa ja Eileriä kovasta työstä hyvin lyhkäisessä ajassa. Odotan mielenkiinnolla eh, keskustelua kaikista näistä kahdesta tuhannesta tarkistuksesta ja toivon, että pääsemme kompromissiin marraskuussa. Minun eh, ryhmässäni me käynnistimme keskustelun seuraavalla, seuraavan tavoitteen valossa – me haluamme parantaa EUn kilpailukykyä ja me voimme saavuttaa tämän vain investoimalla erinomaisiin projekteihin meidän ja meidän teollisuutemme EU:ssa. Me emme voi enää kieltää sitä, etteikö jäsenvaltioiden kesken olisi eroja. Meidän täytyy varmistaa, että me olemme hyväksyttäviä ja luovia ratkaisuissamme. Mutta minulla on eri näkemys kuin edustaja Nikalla. Aldessa me emme näe hyötyä siitä, että tehtäisiin tällaisia osaamisen alakategorioita. Me haluamme enemmän mahdollisuuksia löytää synergioita eri eurooppalaisten rahoitusmekanismien kesken. Meidän tulisi pyrkiä tähän kolmen prosentin investointitavoitteeseen tutkimuksen alalla jokaisessa jäsenvaltiossa EU 2020 strategian mukaisesti. Nyt sitten haluaisin keskittyä niihin asioihin, joista haluan puhua kollegoiden kanssa. Ensinnäkin meidän täytyy puhua konkreettisesti budjetin allokoimisesta sekä 120 miljardin kokonaistavoitteesta. Horisontti-ohjelmassa meillä oli menestyksekäs yksi ja Tätä meidän täytyy jatkaa ja tukea komissiota siitä, että meidän täytyy pyrkiä kohti kehitystä, ei vallankumousta. Mutta meidän täytyy vastata niihin haasteisiin, joita meitä odottaa ja eh, esimerkiksi kaikkien muovien poistaminen meristä, keinoäly ja sen vaikutus eh, eh, yhteiskuntaan, kvantum, supertietokoneet. Meidän täytyy valita järkevällä tavalla ja huolehtia siitä, että priorisoimme oikeita projekteja. Toinen asia on se, että meidän täytyy toteuttaa ohjelmat. Meidän täytyy olla myös olla varmoja siitä, että mitä meidän täytyy varmistaa, että me tiedämme, mitä me voimme odottaa strategiselta suunnitteluprosessilta. Meppinä minä olen mielelläni enemmän mukana näissä ohjelmissa delegoidujen säädösten kautta. Mutta minä toivon, että tämä ei hidasta prosessia. Kaikkein tärkeimmät sidosryhmät ovat tutkimus, yliopistot, teollisuus ja innovaattorit. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on heille jatkuvuutta ja että menettelytavat pysyvät kehitysten ja markkinoiden vauhdissa. Olen Eelerin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy ylläpitää tasapaino tutkimuksen ja rahoituksen välillä. Minä olen nähnyt paljon innovaationeuvoston ohjelmia, mutta olen huolissani siitä, että tämä budjettilisäys allokoidaan vain kolmanteen pilariin. Meillä ei voi olla innovaatiota ilman tutkimusta. Innovaatioiden parantamiseksi meidän täytyy investoida myös perustaa niin, että me saamme sitten etuja myöhemminkin. Ja tämä tuokin nyt viimeiseen asiaan. Koko ohjelma on kunnianhimoinen, koska sillä pyritään tekemään EUsta parempi kilpailija globaaleilla markkinoilla ja minä tuen tätä tavoitetta. Kiitos. Äh, Kiitokset, kollega Viirink. Sitten vihreiden puolesta Dalunde. Thank you, Chair. Dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensinnäkin kestävyydestä. Tutkimus- ja innovointiohjelmiin täytyy sisällyttää ilmastoulettuvuus ja Euroopan horisontti ohjelman kautta on ilmastotavoitteita rahoitettava. Se on hyvin tärkeää. Ilmastonmuutoksen seuraukset on, on nähty tänäkin vuonna metsäpalojen ja helleaaltojen muodossa. Siksi nyt tämä on hyvin tärkeä asia juuri tällä hetkellä. Täytyy saada näitä huippuideoita markkinoille nopeaan tahtiin. Me olemmekin siksi tehneet tarkistuksia niin, että korvamerkitään enemmän määrärahoja ilmastotavoitteisiin. Ja tätä varten tarvitaan hyvin läpinäkyvä mekanismi, jotta komissio myös saavuttaa tavoitteet. Nyt me, me olemme 5 prosenttia jäljessä ilmastotavoitteiden suhteen. Tämä koskee kaikkia tilintarkastustuomioistuinta ja muita. Ne ovat tuoneet tämän ilmi ja meidän täytyy nyt muuttaa tätä asiaa. Toiseksi myös osaamisen koskemattomuus täytyy tai eheys täytyy säilyttää. Meillä täytyy olla selvät kriteerit sitä varten ja tutkimus- ja innovaatio-ohjelman pitää sitä kautta tulla EUn parhaimmaksi välineeksi näihin haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan näitä suuria työkaluja. Meillä on niitä, mutta jokaista niistä täytyy käyttää oikein ja oikeaan tarkoitukseen. Ja sillä tavalla voimme EU:ssa parantaa huippuosaamista kaikkien kannalta. Tarvitaan myös avoimia ohjelmia, ohjelmia, jotka ovat avoimia ma- maailmaan. On paljon populismia ja muuta, mutta nyt meidän täytyy uskoa siihen, tai me uskommekin siihen, että tutkimuksen kautta voimme parhaiten eh, lisätä avoimuutta ajatellen muuta maailmaa. Sitten suunnitelma. Toimielimenä me haluamme, että strategista suunnitteluprosessia yksinkertaistetaan tai selkeytetään. Meidän täytyy voida eh, ehkä emme ehkä kaikkia mm, hankkeita voi valita, mutta meillä täytyy ainakin olla sananen sanottavana eri kriteereistä, millä näitä ohjelmia ja hankkeita valitaan. Kiitän kaikkia. Kiitos. Kiitos. Gue. Täällä on kaksi puhujaa. Sylikiotis, varjoesittelijä puiteohjelmalle. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ Πρόεδρε, εγώ θα μιλήσω για το πρόγραμμα που ετοίμασε ο συνάδελφος στο σχέδιο. Kiitos puheenjohtaja. Hieno mietintö. Hienot mietinnöt Danikalta ja Marisa jo tässä puhuikin niin Christian Ehlerin mietinnöstä. Kummatkin tekstit ovat loistavia. Ensinnäkin haluaisin kiittää Nikaa mietinnöstä, jonka hän on valmistanut. Yhteistyöstä, jota hän on käynyt kaikkien puolueryhmien kanssa päästäkseen parempaan tulokseen. Me muut per, periaatteessa katsomme tarkalla silmällä tarkistuksia, kun on kyse Eurooppa-horisontista ja prioriteettia prioriteettina me tuemme ohjelmia, jotka todella vastaavat yhteiskunnan tämänhetkisiin tarpeisiin, jotta siitä voitaisiin yhteiskunnallisesti hyötyä hyvin kansalaisten kannalta. Haluamme tukea tutkimustyötä, Nämä ovat myös kansainvälisiä haasteita, kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Sen jälkeen meidän täytyy myös viedä eteenpäin kestävää kehitystä. Mitä tulee kriteereihin ja ottaen huomioon myös Horisontti 2020 ohjelmasta saadut kokemukset, meidän pyrkiä parentamaan tätä enemmän avoimuutta ja enemmän – tiimejä, jotka olisi rakennettu yhdenvertaisen per, vertaisuuden periaatteen pohjalta. Meidän täytyy myös ryhtyä toimenpiteisiin, jotta PK-yritykset voivat todella kehittyä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa ja meidän pitää saada ne myös yhdenvertaiseen asemaan muiden edunsaajien kanssa taistella epätasa-arvoa vastaan. Se on tähän asti ollut myös yhteydessä myös siihen, kuinka helposti saa rahoitusta. Tätä kaikkea pitää valvoa, kun on kyse datasta, tiedosta. Se ja miten näitä rahoitetaan, nämä pitäisi olla kaikkien saatavilla. Ja vielä lopuksi minä haluaisin viitata aiheeseen, joka on äärimmäisen tärkeä, myöskin vähän arkaluontoinen. Kyse on terveydestä. Välttämätön meille kaikille. Sitä pitää todella rahoittaa kaikki eh, tutkimus, joka liittyy terveydenhuoltoon. Meidän pitää ajatella terveyttä myös kroonisten sairausten kannalta. Terveys on tärkeä asia. Kiitos uudistavien terapioiden avulla me voimme diagnostisoida ja ennaltaehkäistä joitakin tauteja, sairauksia. Sen pitäisi olla myös yhteinen tavoite meille kaikille, että että kaikki pääsivät hyvän terveydenhuollon piiriin. Kaikki toimenp- meidän toimenpiteet ovat tämän suuntaisia. Mrs. Matias. Kiitokset. Sitten edustaja Matias, erityisohjelmat. Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também começar por agradecer ao relator. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kollega Elleria kun hän puhui erityisohjelmista. Se kuuluu minun työsarkaan. Me olemme tehneet erittäin hyvää työtä yhdessä ja varmasti jatkossakin voimme esittelijöinä jatkaa hyvää yhteistyötä. On varmasti olevassa riittävästi marginaalia jatkaa hyvää yhteistyötä. Olemme jo aikaisemmin ottaneet eh, tutkittaviksi joitakin tekijöitä kun on kyse esimerkiksi Horisontti 2020 ja sen puitteista. Esittelijä sanoi, että tässä on hyvä, tukeva, vahva perusta, kun ajattelemme yhteiskunnallisuutta ja humanisuutta. Meidän täytyy mennä vieläkin pidemmälle ja sen takia olenkin laatinut ehdotuksen, että luotaisiin klustereita, jossa puhutaan yhteiskunnallisuudesta ja humanisuudesta koska halutaan ehkä vähentää yhteiskuntatieteiden merkitystä, mutta se ei ole hyvä, koska se on myös tärkeä tutkimuksen ala Euroopassa. Tämän parlamentin pitäisi tehdä kaikki voitava, että tämäkin toimiala kuuluisi tähän ja että se olisi paljon avoimempi. Me tarvitsemme me tarvitsemme yhteiskuntatieteiden ja humanisten tieteiden tukea tässä tutkimustyössä. Näistä on, näistä on jo puhuttu, ilman tutkimusta ei voi olla innovaatiota. Perustutkimusta pitää kannustaa. E, e, eihän perus, keskeisen tiedon, eihän perustieteet saa kuolla. Sehän on kaiken innovaation perusta. Me olemme tehneet koko joukon tarkistuksia, jossa halutaan ottaa mukaan uusia ulottuvuuksia klustereissa, jotka jo ovat mukana ohjelmissa. Ensinnäkin kun terveydestä, terveydenhuollosta. Siinäkin on erilaisia tutkimuksen aloja, joiden, jotka liittyvät sairauksiin, jotka koskettavat monia monia EU-kansalaisia kansalaisia – diabetes, muistisairaudet, harvemmat, erikoisemmat sairaudet, nämä kaikki pitää sisällyttää mukaan. On monia aloja, jotka eivät ole, jotka eivät ole mukana. Ne pitää saada tähän, tämän piiriin. Tämä huolestuttaa minua aika lailla. Kuten jo sanoin, ilman tutkimusta ei ole innovaatiota. Ja tämä ohjelma ei saa hyvää lopputulosta, jos meillä oli mukana kaksi näistä tärkeistä aloista, eli tutkimus ja nimenomaan eurooppalainen tutkimus. Tämän ohjelman pitää myös taata täysi riippumattomuus tutkimuksesta ja innovaatiosta. Meillähän on Euroopan neuvoston tutkimuskeskus ja sen pitää myös lisäksi sekeuttaa kaikkien eri toimivaltuudet. Adam. Kiitokset. EFTDn puolesta. Tämä President. Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Ensinnäkin tästä laadusta. Se koskee tarkistuksia, joita olemme esittäneet. Täytyy parantaa komission ehdotusta. Ja meidän ja sihteeristön työ ei ole tässä nyt riittävän hyvin tullut esiin. Mutta nyt tässä on tarkoitus arvioida erilaisia tarkistuksia ja tässä arvioinnissa on tarkoitus sitten päästä eroon näistä meidän tekemistämme ehdotuksista. Ja sitten kolme suurinta poliittista ryhmää vain vievät tämän kaiken demokraattisen tilan, vaikka täällä pitäisi nimenomaan de- demokratian olla taattu. Ja nyt neuvostokin pyrkii pääsemään eroon tällaisesta yhteispäätösmenettelystä Euroopan horisonttiohjelman kohdalla. Me olemme kuitenkin jo aikaisemmin, aikoja sitten, tehneet ehdotuksen tästä tällaisesta asetuksesta. Ja nyt esittelijän pitää saada aikaiseksi sellainen strategia, jota ruvetaan myös soveltamaan välittömästi, jossa otetaan huomioon osallistuvuus ja jotta meidän työmme saadaan myös hyödynnettyä nopeammin ja tehokkaammin. Ja tässä täytyy puolustaa parlamentin roolia kaikin tavoin ja meidän täytyy saada aikaiseksi hyvä kompromissiteksti, jolla todella parannetaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman laatua niin, että voidaan myöskin hyödyntää pk-yritysten tutkimus ja tuoda ne hyödyt kaikille unionin kansalaisille. Ja nyt me käsittelemme tarkistuksissamme erityisesti viittä kohtaa. Ensinnäkin äh, se, miten näitä, miten määritellään uudelleen klusterit eri maissa, muun muassa Italiassa ja Saksassa tämä käsite on hyvin laaja-alainen. Sitä käytetään erilaisissa yhteyksissä hyvin eri tavalla ja siksi me haluamme, että kiinnitetään huomiota myöskin ilmastotavoitteisiin ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Täytyy muun muassa päästä näihin nollapäästötavoitteisiin 2030 mennessä ja lisäksi kaikenlainen rahoitus pitää poistaa fossiilisilta energialähteiltä. Myöskin markkina-asiat ovat tässä tärkeitä, mutta mielestäni ne ovat kuitenkin toisella tai vähän taka-alalla verrattuna eh, tutkimuksen yleiseen merkitykseen. Ja meidän täytyy saada tästä kunnollinen teksti aikaiseksi niin, että voidaan toteuttaa tässäkin ohjelmassa perussopimuksiin merkittyjä periaatteita ja tavoitteita. Ja minkäänlaista eh, spekulaatiota ei hyväksytä ja tähän täytyy siksi kiinnittää huomiota rahoitusvälineiden käytössä. Me haluamme erityisesti korostaa PK-yritysten merkitystä. Myös PK-yrityksillä on oltava mahdollisuus hyödyntää kunnolla T&I rahastoja. Ja näitä asioita me olemme halunneet korostaa ja toivottavasti voimme näin sitten tätä tekstiä parantaa. Kiitos. Thank you very much, madam. Kiitoksia puheenvuorostanne. Sitten muut puhujat. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Mukava nähdä teidät taas. Ensin haluaisin kiittää Dania ja Kristiania tästä valtavasta määrästä yksityiskohtaista työtä, mitä he ovat tehneet niin nopeasti. Mutta haluaisin sanoa, että minä en ole hologrammi, minä olen fyysisesti paikalla – Iso-Britannia on yhä vielä jäsenvaltio sekä laillisesti että poliittisesti. Ja Dan ja Christian, minä kiitän teitä tuestanne. Ja Jersi, niin kuin usein sanoit, että neuvotteluissa mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu. Liian monet ihmiset ovat, tai niin monet ihmiset ovat jo muuttaneet näkemyksensä Isossa Britanniassa. Ja niin kauan kuin tätä lainsäädäntöäkin käsitellään, me olemme vielä jäsenvaltio. Pidän hyvänä komission ehdotuksia. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä Dan ja Christian ovat sanoneet, varsinkin mitä tulee budjetin lisääminen n lisäarvon parantamiseksi ja yksinkertaistamiseksi horisontti kaksikymmentä täytäntöönpanon kokemuksista. Pidän myös tätä Danin ehdotusta hyvänä sitä, että koko agenda otettaisiin hyvällä tavalla mukaan tähän innovaatioon. Mutta olen samaa mieltä, mitä Kristiina ja muut täällä sanovat myös tarpeesta siitä, että nämä rahat eivät ole erillään, vaan että ne integroidaan muihin eurooppalaisiin ohjelmiin niin, että voimme varmistaa, että ihmiset, jotka ovat esimerkiksi jälkijunassa, äh, että me voisimme mahdollistaa sen, että hekin pääsevät tämän osaamisen pariin. Me emme voi jättää ihmisiä jälkeen, vaan meillä täytyy olla mekanismi, jolla varmistamme, että näin ei käy. Minusta meidän pitäisi vahvistaa tutkimusosaamista ja kansainvälistä yhteistyötä entisestään, samoin kuin avoimen maailman periaatetta ja että tämä avoimuus pysyy näiden ohjelmien keskiössä. Ja meidän täytyy myös huomioida sosiaaliset oppiaiheet ja humaaniset aineet eh, tutkimuksessa, jota tuemme. Ja se, mikä tässä näyttää nyt kasvavan, on eh, poliittinen eh, yhtenäisyys eri ryhmien kesken. Olen hyvin ylpeä tästä työstä, mitä on tehty ja toivon, että jatkossakin teemme hyvää yhteistyötä avoimella ja positiivisella tavalla. Kiitos. Kiitos, olipa kiva puhe. Kiitokset eh, tästä. Ja sitten seuraava puhuja on edustaja Geier. Ja ich fürchte, ich muss Ihre Geduld noch... No, minun täytyy nyt koetella teidän kärsivällisyyttäne taas. Olen pahoillani. Muutama asia, mitä tulee näihin äh, tutkimusprojekteihin, niin se ei riitä, että ainoastaan teollisuus on siinä mukana. Siviiliyhteiskunta ja tutkijajärjestöt on saatava myös mukaan. Olen äh, samaa mieltä vihreiden kanssa, eli ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Sille pitäisi antaa enemmän painoarvoa. Ja vetoaisin myös sen puolesta, että kansain, että meillä harrastettaisiin kansainvälistä huippututkimusta ja että tänne houkuteltaisiin kansainvälisiä huippututkijoita. Ja sitten toistaisin vielä saman asian, minkä sanoin MFFn kohdalla. Meidän täytyy huolehtia siitä, että Horizon Europe pysyy siviiliohjelmana. Kiitos. Uh, thank you very much, colleague. And now is... Kiitos, hyvä kollega. Ja nyt sitten on komission vuoro. Herra Butcher, varapääjohtaja eh, tutkimus- ja innovaatio-osastolta. Olkaa hyvä. <clears throat> I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän parlamentin jäseniä ja erityisesti tietenkin esittelijöitä, herra Nikaa ja Eileriä näistä huomioista ja tarkistuksista. Nyt tarkistusten suuri määrä osoittaa, että parlamentti on kiinnostunut tästä ohjelmasta ja on sitoutunut sen yksinkertaistamiseen ja selkeyttämiseen. Ja nyt olen todella kiitollinen tästä. Ja kuten puheenjohtajakin osoitti, niin toivomme, että toimielimet, kaksi toimielintä pääsevät mahdollisimman pian yhteisymmärrykseen Euroopan horisonttiohjelmasta. Sitten muutama näkemys tarkistuksista, joita pidätte tärkeimpinä? Kuten herra Eilerkin totesi, niin useat jäsenvaltiot ovat pyytäneet neuvoston oikeudelliselta yksiköltä näkemystä tämän ohjelman oikeusperustasta ja neuvoston on pyrkinyt ottamaan komission ehdotuksesta pois 1873 kohdan ja sitten vain yksi oikeusperusta, niin että olisi 182. Näin Euroopan parlamentilla olisi vain, tai sitä vain kuultaisiin. Ja keskusteluja käydään edelleen, mutta nyt näyttää siltä, että monet jäsenvaltiot haluavat tukea oikeudellisen yksikön näkemystä. Ja sitten tästä tulisi tällainen ennakkotapaus muitakin tulevia ohjelmia vastaan. Kuitenkin tämän täytyy olla todella vakaa perusta ja uskon, että neuvosto pysyttelee alkuperäisessä ehdotuksessa ja noudattaa tavanomaista lainsäätämisjärjestystä näissä ohjelmissa. Euroopan horisontti ohjelmassa on tarkoitus laatia työohjelmia ja me haluamme lisätä avoimuutta ja konkretiaa ja yhteistyötä muiden toimielinten ja sidosryhmien kanssa niin, että sekä jäsenvaltiot ja parlamentti pääsevät varhaisessa vaiheessa mukaan, kun komiteamenettelyssä työohjelmia laaditaan. Tämä näkemys on varmastikin oikea. Haluamme muilta toimielimiltä ehdotuksia ja näkemiä, ehkäpä parlamentilta päätöslauselmaesityksiä. Ja tämä olisi kaikista yksinkertaisin tapa nyt kun halutaan näitä strategisia painopisteitä ja joustavuutta lisätä, kuten täälläkin on mainittu. Sitten nämä delegoidut säädökset strategisessa suunnittelussa. Komission mielestä ne eivät ole hyvä väline strategista suunnittelua varten, koska sillä ei ole tarkoitus mitenkään korvata säädöksiä delegoiduilla säädöksillä. Ja siksi meidän täytyy hyvin huolellisesti määritellä se, miten voidaan äh, varmistaa riittävä joustavuus, mutta kuitenkin noudattaa annettua aikataulua. Ja ehkäpä täytäntöönpanosäädökset siksi olisivatkin parempi väline tätä varten, mutta tästä pitää vielä keskustella, jotta löydetään hyvä ratkaisu. Sitten talousarviokysymyksistä. Kiitän jatkuvasta tuestanne talousarviotarkistusten muodossa. Ja proposal since quite... Innovaationeuvoston rahoituksen lisäämistä on ehdotettu ja nyt on puhuttu myöskin näistä kolmesta pilarista. Me totta kai mielellämme kuulemme teidän näkemyksenne ja perustelut. Budjettijoustavuutta halutaan ehkä hieman rajoittaa ja vähentää se 10 prosentista 5 prosenttiin, mutta tässäkin täytyy katsoa koko monivuotisen rahoituskehyksen kokonaiskuvaa ja tarvitaan jonkinlaista joustavuutta ja se on auttanut meitä aikaisemmissakin tilanteissa. Sitten kaksi pilarin klustereiden erityisrakenteesta täällä puhuttiin ja tässä puhutaan osallistavasta sosiaalis yhteiskunnasta ja näistä klustereista ja sitä, mihin pilareihin ne kuulevat. Mutta jos tätä ehdotusta noudatettaisiin, niin sitten sektorin kohtaisesta innovaatioista siirryttäisiin toisenlaiseen innovointiin. Ja muutenkin tämä komission ajatuksesta mentäisiin vähän kauemmas. Ja nyt jo neuvostossa on näkyvissä se, siellä on ehdotettu, että viidestä klusterista siirryttäisiinkin kahdeksaan klusteriin, mutta sitten niitä ei ehkä voida enää pitää klustereina, vaan niitä, niistä täytyy puhua aloina tai sektoreina, toimialoina. Ja tällöin tulisi tällaisia uuden sukupolven ohjelmia. Myöskin innovaatiokuilua on haluttu kaventaa ja me haluamme määrärahoja sitä varten, että huippuosaamisen määrää voidaan lisätä. 50 prosentilla pitäisi tätä innovaatiokuilua kaventaa, mutta siihen liittyy muita kysymyksiä. Miten voidaan arvioida sitä Euroopan horisonttiohjelman yhteydessä ja miten sitten se heijastetaan suhteessa kansallisiin tuloksiin. Ja yksi tavoitteista tässä ohjelmassa olikin se, miten voidaan arvioida tätä erityisohjelmien osalta. Meidän pitää kuitenkin pitää mielessä huippuosaaminen ja vaikutukseen liittyvät periaatteet. Tarvitaan ehkä uusia kriteereitä, mutta se menee hieman kauemmas tästä alkuperäisestä ehdotuksesta. Euroopan innovaationeuvoston pitää keskittyä juuri huippuosaamiseen, ja nämä annetut ehdotukset ehkä vaarantavat tämän idean. On puhuttu nimettömästä arvioinnista – mutta on ymmärrettävää, että halutaan jotakin muutosta, mutta kyllä tätä nimetöntä arviointia pitää tarkastella niin, että on tietyt selkeät kriteerit, mitkä ovat valintakelpoisia hankkeita. Ja erityisesti EU-tutkimuksen alalla. Sitten nämä tutkijoiden palkkojen yhdenmukaistamiskysymykset. Euroopan horisonttiohjelmasta ei makseta tutkijoille ohjelmia, vaan siitä korvataan erilaisten organisaatioiden kustannuksia. Voisitteko te hieman hidastaa, koska meidän tulkkimme eivät enää pysy kelkassa? Okay, slightly slower. Niin, hieman, hitusen hitaammin. No, palkkatason yhdenmukaistamisesta tässä ohjelmassa. Pitäisi nyt pitää mielessä, että me emme maksa tutkijoiden palkkoja, vaan korvaamme todellisia kustannuksia, joita on aiheutunut tutkimusorganisaatioille, eli jäsenvaltioiden työnantajat siis päättävät palkoista, eikä ole todellakaan EUn toimivallassa päättää siitä, että kaikki tutkijat saavat samanlaista palkkaa kautta Euroopan. Ja meidän ehdotuksemme kuitenkin on se, että tietynlaiset tuntikorvaukset tai niiden enimmäistaso voidaan määrittää muun muassa institutionaalisella tasolla. Lisäksi on huomattava se, että keskimääräiset kustannukset, esimerkiksi jos ajatellaan horisontti 2020 henkilöstöä, niin näitä täytyy verrata toisiinsa. Ja sitten synergiaeduista Euroopan horisontin pitää hyödyntää kaikki mahdolliset EUn ohjelmat tai hankkeet ja me todella tuemme sitä, että näitä synergiaetuja hyödynnetään paremmin. Sitten kansainvälisestä yhteistyöstä. Meidän täytyy jatkaa avoimuutta osallistumisen alalla ja halutaan lisätä todella kansainvälistä yhteistyötä ja ottaa kolmansia maita tähän mukaan – Meillä on tietty strategia tätä varten ja siihen liittyy periaatteita, jotka ovat kaikille hyödyksi ja yhdessä jaettuja. EUn tutkijoiden pitäisi perustaa tiimejä tietyillä aloilla parhaiden muiden maiden tutkijoiden kanssa. Ja myöskin pitäisi motivoida eri maita – jotta ne tulevat kumppaneiksi tähän ja myös rahoittavat tätä ohjelmaa. Ja komissio ehdottaa tiettyjä osallistumissääntöjä niin, että voidaan suojata EUn edut, mutta samalla lisätä kolmansien maiden osallistumista ja saadaan parempia tuloksia. Myös markkinaperusteista innovointia tarvitaan. Ei sen kohdalla me tulemme tukemaan äh, erilaisten innovointien markkinointia ja me haluamme myös, äh, että Pilarin kaksi äh, projektit kattavat tämän kaiken ja että me annamme tukea innovaatioille myös Pilarin kolme kautta. Erityisen tärkeää on, että meillä on oikeudelliset tekstit sen sijaan, että tästä tulee jonkinnäköisiä tällaisia sen sijaan, että tästä tulee vain tällaisia poliittisia tekstejä. Sitten me tuemme teidän ajatuksianne nimittäin näille missioille ja että olette samaa mieltä tästä tavoitteesta, että rationalisoimme kumppanuuksia. Hyvä ystävä, edes komission jäsenet eivät saa puhua näin kauan. Tämä on hyvin mielenkiintoista toki, mutta puhukaa nyt sitten loppuun, mutta ihan vain nopeasti. No, haluan kiittää teitä teidän tuestanne missioille ja kumppanuuksille. Varsinkin yksinestä syistä, miksi me emme ole asettaneet näille missioille budjettia. Me haluaisimme ensin, että tarkastelemme, miten ne toimivat ja mitä ne tekevät ennen kuin määrittelemme budjetin. Niin haluan kiittää molempia esittelijöitä heidän tuestansa ja heidän mietinnön luonnoksistaan sekä heidän tarkistuksistaan ja kiitokset siitä, että sain antaa näkemykseni näistä lausunta- mietintöluonnoksista ja pyydän anteeksi, jos käytin aikaanne liikaa. No, tämä oli hyvin laaja keskustelu ja myös teidän puheenvuoronne oli hyvin pitkä. Nyt pyytäisin molempia esittelijöitä tekemään yhteenvedon näistä keskusteluista. Kollega Dannika saa aloittaa ensin. Uh, Kiitos. E, uh, uh, Kiitän ITRE-valiokuntaa ja kollegoita. Haluaisin vain sanoa, että meillä on edessämme hyvin monimutkainen kausi. Meidän täytyy löytää kompromissitarkistuksia. Meidän täytyy työstää näitä satoja tarkistuksia, joita olemme saaneet. Kaksi selvennystä. Mitä tulee Iso-Britanniaan, niin oikeudellinen Parlamentin oikeudellinen yksikkö on sanonut, että tätä aihetta ei tule käsitellä, vaan se hoidetaan sitten neuvotteluissa komission ja Ison-Britannian välillä. Ja mitä tulee huippuosaamiskriteereihin, siinä viitataan kahteen projektiin, jolla on sama rating. Eli miten tehdä ero kahden projektin välillä, jotka on arvioitu samantasoiseksi. Ja tässä tämä huippuosaamiskriteeri tulee mukaan. Ja tämä on myös tilanne, joka on levinnyt hyvin laajalle johtuen siitä, että meillä on niin paljon erinomaisia projekteja, joita on esitetty sekä EUn taholta että assosiaatiomaiden taholta. Kiitos kollega sitten Christopher Ehler. Ähm, no jos nyt sitten lopuksi kuitenkin puhuisin Saksaa. Tässä on kysymys muutamista perusasioista. Tässä 120 miljardissa ei tule puhua mistään budjetin äh, korotuksesta, ei vaan tässä on äh, kysymys siitä, että meidän täytyy toteuttaa neuvoston päättämistä ää, äh, projekteista. Kymmenen vuotta sitten neuvosto päätti jo kolmen prosentin korotuksesta ja tämä olisi ollut alle 180 miljardia ei siinä ole kysymys, että etteikö se olisi ehtinyt, mutta riittänyt, mutta neuvosto on joka vuosi leikannut näitä tutkimusohjelmia ja parlamentti on todellakin kovalla työllä saanut niitä hieman nostettua. Minä en nyt ole mikään katolinen, mutta kyllä nyt olisi synnin tunnustuksen paikka. Ja jos me emme saa 120 miljardia budjettiin, niin silloin meidän täytyy todeta julkisesti, että Euroopassa jäädään jälkijunaan innovaatioissa verrattuna muuhun maailmaan. Jos ajatellaan kilpailua Aasian kanssa, siis lähinnä Kiinan ja Korean ja, ja, ja Japanin kanssa, USA on aika eksoottinen budjetti, äh, presidentti, mutta se on kuitenkin suuri kilpailija Euroopalle – Eli kaikki nämä muut kilpailijat ovat tajunneet innovaatioiden ja budjetin merkityksen ja me nähtävästi emme. Eli tämä sana budjetin korotus, sitä ei tule käyttää, koska me olemme vasta lähentymissä sitä lukua, mistä neuvosto yksimielisesti kymmenen vuotta sitten jo päätti. Ja sitten ehkäpä yksi luku, joka on meille tärkeä – 80 työpaikasta, jota on luotu viimeisen kymmenen vuoden aikana Euroopassa, perustuvat innovaatioon. 90-luvulla puhuttiin palvelusektorin vallankumouksesta ja siitä, että sinne tulee työpaikkoja. Ei, se oli ihan väärin. Ei. Nyt me voimme rahoittaa pitkällä aikavälillä meidän sosiaalimallimme vain olemalla pitkällä aikavälillä myös tarpeeksi innovatiivisia ja sitä kautta sitten ehkäpä luoda maailmaa, joka näyttää nyt hieman sympaattisemmalta kuin elämä jossain muualla päin maailmaa. Ja vielä lopuksi pyytäisin kaikkia kollegoita huolehtimaan tarkistuksista yksityiskohdalta. Ja me eikä väittämättä tässä nyt on liian nopeasti tehty työtä. Me olemme, meillä on 24 työryhmän kokousta. Me olemme puhuneet yli 900 sidosryhmän kanssa, joten ei tässä nyt tämä taivaasta pudonnut ja nyt yhtäkkiä tehdään tässä tällainen tutkimusohjelma. Ei, vaan me olemme todellakin tätä yhdessä meidän yhteisessä työryhmässämme käsitelleet tätä niin, että voimme järkevällä tavalla parantaa tätä ohjelmaa. Ja Speed for Quality – tietyillä aloilla, äh, esimerkiksi tekoälyn, äh, kvantumin ja muutamien kohdalla me äh, olemme nopeuttaneet tätä kaksi-kolme vuotta. Mutta sitten on myös muita tutkimusaloja, joissa voidaan olla nopeampia tai hitaampia. Meillä oli aikaisemmin kymmenenkin vuoden etumatka moniin muihin maihin. Nyt ei enää. Jos me todellakin haluamme esimerkiksi kvantumtietokoneen ennen muita, me tarvitsemme ö, siihen rahaa. Ja nyt yhtäkkiä me tarvitsemme kaksi vuotta ohjelman laatimiseen ja kaksi vuotta sen toteuttamiseen. Ja, ja Kiina on juuri antanut viisi miljardia kvantumin kehittämiseen ja USA on menossa samaan suuntaan. Eli ei tässä ole kysymys nopeudesta laadun edellä, speed over quality. Ei vaan kysymys on siitä, että meidän ohjelma- ja päätösprosessimme ovat niin hitaita, että me menetämme sen etulyöntiaseman, mikä meillä on ollut. Sen vuoksi meidän täytyy nyt olla valmistautuneita siihen, että voimme tehdä nopeasti päätöksiä niin, että parlamentti tekee järkevän ehdotuksen ja esimerkiksi neuvosto minä olin itse mukana neuvottelussa. Me olimme jumissa kuukausia vain sen vuoksi, että neuvosto ei kyennyt varmistamaan tiettyjä asioita kilpailuasioiden neuvostossa. Ne vaativat taas kolme kuukautta, että oli seuraava kokous ja päästiin taas kymmenen sivua eteenpäin. Eli tässä ei todellakaan ollut kysymys ei nopeudesta eikä laadusta. Kiitos. Kiitos. Kiitokset molemmille esittelijöille ja varjoesittelijöille heidän avoimuudestaan ja erittäin kovasta työstään. Ja näin me olemme päättäneet kohdan, kohdat 4 ja 5 esityslistalla. Kohta numero 6 on Invest EU-ohjelman perustaminen. Meidän esittelijämme on Sean Kelly, joka juuri saapui paikalle. Hienoa. Ja jälleen kerran korostaisin, että tässä asiassa – esittelijä laati lausuntoluonnoksensa ennen kesätaukoa, joka osoittaa, että ITRE-valiokunta on halukas viemään asian päätökseen vielä tämän lainsäädäntökauden aikana. Ja me käynnistämme saman tien keskustelun. Shankeli, ole hyvä. I'm pleased to be here. So it's pleasure. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa olla tässä asiassa valmistelijana. Ja ennen kuin menen yksityiskohtiin lausuntoluonnoksissa, niin siinähän puhutaan rahaston menestyksestä ja sitten puhutaan siitä, miten pitäisi saada näitä investointeja EUn talouteen. Pitää myös tukea kilpailukykyä ja erityisesti tukea pk-yrityksiä, että ne voivat luoda työn, työpaikkoja ja sitten saavuttaa nämä 2020 energiatavoitteet. Ja kuuntelin juuri viimeistä asiaa, niin se olisi tämänkin asian kannalta hyvin tärkeä. 2014 tätä edellistä ohjelmaa tai rahastoa epäiltiin, mutta se on kuitenkin ollut suuri menestys. Ja nyt tämä EU, eh, Invest EU-ohjelma eh, on hyvin tärkeä asia myöskin ja erityisesti se pitää keskittää tietyille avainaloille, joissa tarvitaan menestystä. Investoinnit ovat edelleen liian alhaiset Ajatellen talouttamme, Kristiankin puhui kilpailijoistamme. Lisäksi meillä on Brexit-ongelma. Ja nyt sitten, jos ajatellaan parastakin mahdollista skenaariota, niin jäsenvaltioille voi tulla sitä ongelmia. Täytyy lisätä tulevalla monivuotisen rahoituskehyksen kaudella investointeja EU:ssa. ssa ja nyt olen nyt ähm, muutamiin ehdotu, muutamiin kohtiin erityisesti esittänyt parannusta. Ensinnäkin hallinnoinnista. Haluaisin, että hallinnointi olisi mahdollisimman avointa, kun valitaan erilaisia hankkeita ja eri kun puhutaan EU-takuista ja tarvitaan kunnollista asiantuntemusta kaikissa hankkeen tai ohjelman vaiheissa. Ja siksi nyt ehdotan, että mm, nyt esiristä otetaan rakenteen suhteen ja hallinnoinnin suhteen mallia mutta tehdään jotakin parannuksia. Täytyy EU-politiikkaa täyttää silläkin alalla. Ja minä haluan tällaisen ohjauskomitean ja myöskin äh, nämä toteutuskumppanit Euroopan parlamentti ja EIP pitäisi saada tähän hallinnointiin mukaan. Ja tämän täytyy nyt noudattaa politi- poliittisia päätöksiä ja strategisten, strategisen rahoituksen periaatteita ja myös komissio on ehdottanut näitä niin, että otetaan jäsenvaltiokomissio ja toteutuskumppanit paremmin mukaan. Tällainen ohjauskomitea lähestymistapa edistäisi hallinnointia ja saataisiin sellaiset kohdat pois, jotka eivät noudatta poliittisia tehtyjä päätöksiä. Ja nyt tietynlainen tulostaulu. Se pitäisi ottaa käyttöön ja mielelläni keskustelen sen uudelleen käyttöönotosta ja ohjauskomiteasta varjoesittelijöiden kanssa. Lisäksi olen ehdottanut, että kehi, kes, on tämmöinen ke, investointikomitea tai kestävät investoinnit otetaan paremmin huomioon kun ajatellaan 2030 tavoitteita ja COP21 asioita, se miten nyt tehdään ähm, päätöksiä niin, että voidaan tukea äh, mahdollisuuksiamme myös äh, saavuttaa nämä tavoitteet. Ja sitten EU-takuut, se on rooli ja siellä EIPllä on hyvin tärkeä rooli. Ja myöskin kansalliset ähm, kehityspankit ovat hyvin tärkeässä roolissa. Ja kaikkiin jäsenvaltioihin pitäisikin tällainen kansallinen kehityspankki perustaa, jolle, jos ei sitä vielä ole. Ja sitten yhdessä EIPn kanssa ja kansallisten kehityspankkien kanssa voitaisiin vielä paremmin varmistaa rahaston maantieteellinen tasapuolinen käyttö. Nyt tämä ehdotus ei ole vielä, tai se ei takaa riittävää varmuutta vielä, ja meidän täytyy siksi enemmän puhua täydentävyydestä. Meidän täytyy korjata tietyt markkinapuutteet tai ongelmat, kun ajatellaan investointitilannetta. Ja nyt tietyllä takuilla pitää lisätä näitä investointeja. Joitakin investointeja ei ehkä saada aikaiseksi, jos ei tällaisia takuita ole. Aikaisemmin varsinkin esiristä on tuettu erityisesti korkean riskin hankkeita neljä vuotta sitten. Tämä pitää ottaa edelleen huomioon. Ja nyt en haluaisi ylittää puheaikaa, mutta lisäksi Ja kaikissa jäsenvaltioissa pitää olla myös neuvoa antava elin niin, että kansalaiset ja yritykset tietävät, minkälaisia mahdollisuuksia on, miten voi hakea hankerahoitusta ja voi saada myöskin palautetta erilaisista hankkeista. Se on todella ratkaisevaa. Ja myöskin ratkaisevaa on se, että Invest EU-rahastossa painotetaan PK-yritysten asemaa meidän täytyy erityisesti lisätä niiden investointeja tämän rahaston kautta. Ja kaikkien pitää nyt, tai on puhuttu tällaisesta sateenvarjorahastosta, mutta kaikkia eri välineitä pitää paremmin käyttää yhdessä. Muun muassa kosme pitää ottaa huomioon ja näin voidaan sitten paremmin sitoumuksemme ja tavoitteemme saavuttaa niin, että me lisäämme energiatehokkuutta, yhteenliitettävyyttä, pk-yrityksiä ja kaikkia näitä ilmastointiasioita, joihin olemme sitoutuneet. Ja esimerkiksi omassa väälipiirissäni olen kahden vuoden aikana käynyt paljonkin keskusteluja ja usein näitä kysymyksiä esitetään ja nyt EIPltä täytyy saada rahoitusta ja muun muassa Irlannissa omassa vaalipiirissäni on puhuttu näistä, mutta nyt tämmöinen investointiohjelma, kuten Invest EU, se aiheuttaa haasteita, mutta meillä täytyy olla kunnollinen työkalu ja sitä kautta saamme tästä rahastosta menestyksekkään. We haven't measured your time. No niin, me emme mitanneet teidän puheaikaan, joten saitte nyt hyvin paljon aikaa. No, kiitokset kuitenkin te- teidän huomiostanne. Ja äh, varjoesittelijä herra Kufut, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijä Sean Kellyä hänen hienosta työstään, kun hän on valmistellut mietintöään. Ja odotan näin mielenkiinnolla yhteistyötä tulevina viikkoina. Herra Keli tuntee ja täydentää tässä, parantaa ehdotettua lainsäädäntöä mietinnöllä ja tässä hän esittää paljon positiivisia asioita. Invest EUlla me olemme saaneet mahdollisuuden räätälöidä jatkossa enemmän sitä, mitä Euroopan unionin tulisi tukea tulevaisuudessa ja mitä periaatteita meidän tulisi huoli, huo, tulisi huolehtia investoinnissa. Esirin kautta voimme käyttää poliittista valtaa myös siinä, että haastamme e, investointeja sellaisille alueille, joita me pidämme kaikkein tärkeimpänä. Minä toivon, että Invest EUlla me saavutamme kompromissin, joten me voimme tulevaisuudessa käyttää tätä välinettä myös. Minun äh, muutamat tarkistukseni keskittyvät vain ja ainoastaan niille alueille, joissa meillä on toimivaltuudet äh, ja muutamille alueille, joiden minun mielestäni pitäisi olla tämän lainsäädännön sydämessä. Se, äh, että vahvistamme niitä keinoja, joita me Eurooppaa yhdistämme, oli se sitten digitaalisesti tai modernilla infrastruktuurilla, niin Kuten esittelijä sanoi, meidän tulee yhdistää Eurooppaa edelleen ja meidän tulee edistää investointeja ja tutkimusta tärkeimmillä alueilla ja saada ne myös markkinoille. Ja investoida luonnollisesti taisteluun ilmastonmuutosta vastaan uusin investoinnin, uusin teknologioin niin, että voimme taata kestävän tulevaisuuden eurooppalaisille. Me olemme monissa näissä asioissa äh, samalla Äh, sivulla esittelijän kanssa ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä ja toivon mukaan löydämme paljon kompromisseja. Kiitos. Kiitokset hyvä kollega. Sitten vihreiden nimissä äh, Rova Mets. I would like to thank you very much my colleague reporter Mr. Kelly for his work. The EU... Kiitos paljon kollega Kellylle hänen tekemästään työstä. Euroopan unioni tarvitsee paljon investointeja budjetin säästökuurin aikana. Hyvä, että hyvä, että informoidaan meitä. Meidän täytyy saada, antaa luoda uusia työpaikkoja. Meidän pitää saada talouden edunsaajille hyötyä digitaalisesta taloudesta. Meidän täytyy saada kilpailukykyä paremmaksi. Meidän pitää saada siirtyä enemmän vähähiiliseen talouteen. Investoinnin pitää olla instrumentti, joka antaa investoijille ja kansalaisille mahdollisuuden pääsyn parempaan koulutukseen ja he voivat uudellaan kouluttautua, jotta he voisivat todella myös olla mukana tässä ekologisessa siirtymävaiheessa. Meillä pitää olla nolla hiilistä taloutta vuonna 2055 viimeistään. Meidän pitää pystyä hoitamaan hallitusti tämä ekologinen siirtymä. Tarkistuksissa minä olen korostanut tärkeitä tavoitteita, kun on kyse ilmastoon liittyvistä menoista. Me haluamme taata, että ilmastokysymysten integrointi ja Invest EU ovat samassa linjassa, kun tehtiin päätöksiä Pariisin konferenssissa. Olisi hyvä, että Yksi näistä neljästä poliittisista asio- asioista Invest EUssa olisi in, vain ilmastos, ilmastokysymyksiä ja myös ympäristön kestävyyskysymyksiä. Emme voi ajatella, että annamme vain neljänneksen rahoista tähän ja että kolme neljännosta voivat sitten saastuttaa tätä samaa maapalloa. Me haluaisimme korostaa tärkeimpiin sitoumuksiin pitkälle aikavälille kaikille osapuolille Hyvä esittelijä, minä arvostan erittäin paljon teidän ajatusta täydentävyydestä. Tässä pyritään tukemaan hankkeita, jotka muuten ei saisivat rahoitusta. Meidän pitää pystyä takaamaan se, että, että edunsaajille, että raha todella hyödyttää edunsaajia. Haluaisin määrittää vahvistaa sitä määritelmää, kun puhutaan yhteiskunnallisista, ympäristöllisistä ja pitkäkestoisista edunsaajusta. Toinen prioriteetti, meidän pitää laatia hyvä, avoin, hallin, toimiva hallin, hallinnointi ja meillä on myös tämä ohjauskomitea, josta puhutaan enemmän tasapainoa sukupuolten väliselle tasapainolle. Hyvät tavoitteet, niin kuin Kelli jo tässä sanoi, eh, hyvällä, hyvään analyysiin perustuva. Minä arvostan myös erittäin paljon tarkistustanne alueellisesta tasapainosta, jotta kaikki alueet pääsivät hyötymään tästä yhdenvertaisesti EU:ssa. Minä ehdotan, että vahvistetaan konsultatiivista eh, mahdollisuutta ja sen voimaa, jotta se saataisiin todella hyödyllisemmäksi. Kiitos paljon teistä. Ja minä haluan, olen erittäin iloinen, että voin tehdä työtä kanssa. Uh, next Peter, speaker. Kiitos. Uh, sitten Guen nimissä edustaja Sakorafa. Kiitos paljon. Haluan ensinnäkin kiittää edustaja Kelia hänen lausunnosta jossa puhutaan hyvin tärkeästä aiheesta. Haluaisin olla myös mukana rakentavassa hengessä, mutta minusta ei ole hyvä eikä ole menestyksellistä esirin käyttö, kun lähdetään luomaan tätä uutta instrumenttia, lähdetään kehittämään sitä. Kun puhumme toimin toteuttamisen tahdista, niin se ei ole ainakaan vielä pystynyt osoittamaan, miten päästään tavoitteisiin, jos me hyväksymme komission ehdotukset ja kohesiorahaston käyttö esimerkiksi on alueita, jotka ovat kärsineet suunnattomasti. Sen jälkeen voisimme sanoa, että olisi myös menettelytapoja suhteessa siihen, miten esiriä voitu käyttää. Puhun tässä erityisesti vuodesta 2017 ja siitä, mitä esittelijä puhui täydentävyydestä. On erittäin tärkeää, että tämä nykyinstrumentti saa lisää selvitystä, lisää valaistusta. Ihan selkeä viittaus on... Öö, προβλέπει τον αποκλειστικό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Varainhoitoasetukseen meidän täytyy myös saada enemmän tarkistuksia, miten tämä on yhtenevä komission ehdotuksen kanssa. Se ei sulje pois mitenkään parlamentin edustavuutta. Ja ihan viimeiseksi on aivan tärkeää, että avoimuus tulee vahvasti esille kun puhutaan korkean tason hankkeista. Uskon, että mahdotonta rahoittaa sitä vain EUn rahoituksen turvin. Ja vielä lopuksi on välttämätöntä ryhtyä toimenpiteisiin, joita tässä se, mutta en tiedä, se, voisiko se myös hankaloittaa tätä prosessia, koska no, ajattelytavat vaikuttavat hyvin monimutkaisilta. Minä olen tehnyt paljon tarkistuksia tähän tekstiin, jotta se tulisi paljon paremmaksi. We have of EFDD, Madam. Kiitos ja sitten EFDD nimissä Damato. Colleghi, così come... Puheenjohtaja. Esiryssä oli tietty asioita, mutta meidän täytyy katsoa, että miten sitä voitaisiin parantaa. Tarvitaan investointirahastoa, jotta voidaan tukea EUn poliitikkoja, mutta täytyy kuitenkin laatia sitä varten yksinkertaistetummat säännöt. Avoimuus on tärkeä asia, täydentävyys, kohesioperiaatteet ja muut tällaiset. Jos niitä ei oteta huomioon, niin sitten vain liikaa tuetaan julkisista varoista